huomautettavaa, joten pöytäkirja voidaan katsoa hyväksytyksi. 9. päivä joulukuuta 2008 herra Vitol Tomczak esitti uudelleen parlamentaarista koskemattomuuttaan ja oikeuksiaan koskevan pyynnön. Asia liittyy Ostrovielkopolskin piirioikeudessa esillä olevan oikeusjutun käsittelyn. Parlamentti on jo kolme kertaa ottanut tähän asiaan kantaa huhtikuussa 2006 sekä helmikuussa ja syyskuussa 2008. Oikeudellisten asioiden valiokunnalta on pyydetty sen kannanottoa. Oikeudellisten asioiden valiokunnan puheenjohtaja on valiokuntansa nimissä suosittanut, että tämä herra Tomtsakin neljäs pyyntö katsotaan hylätyksi. Oikeudellisten asioiden valiokunta on 11. ja 12. helmikuuta 2009 pidetyssä kokouksessa